Okay, uh, welcome everybody. Hyvä. Tervetuloa kaikki. Uskoakseni, että meitä on nyt tarpeeksi täällä paikalla. Ainakin oikeat henkilöt ensimmäistä mietintöä ajatellen ovat paikalla. Voisimmeko nyt hyväksyä esityslistan? On vaikea nyt missä, nähdä, missä te kaikki olette tässä salissa. Mä täytyy olla nyt tarkkana. Siirrymme nyt suoraan kohtiin kolme ja neljä Euroopan unionin yhteistyö kilpailupolitiikan alalla. Tässä George Kutas on esittelijänä, olkaa hyvä. Thank you, thank you Sharon. Um, so, uh, we will discuss together. Paljon kiitoksia, kiitoksia Sharon. Keskustelemme nyt näistä kohdista kolme ja neljä yhdessä. Ne liittyvät toisiinsa ja on tärkeää nyt tietää, että olemme päättäneet, että meillä on laajempi kilpailupolitiikkaa käsittelevä Euroopan unionin päätöslauselma. Tämä liittyy Euroopan unionin ja Sveitsin sopimukseen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällainen Sveitsin kanssa tehtävä sopimus on tarpeen, kun otetaan huomioon Sveitsin keskeinen sijainti Euroopan unionin kannalta ja monet näiden oikeudenkäyttöalueiden yhtenäväisyydet ja muut seikat. Mielestäni rangaistukset rajat ylittävissä rikkomuksissa – ovat sellaisessa tilanteessa, että tämän sopimuksen kautta ne voidaan käsitellä paremmin. Tässä ei kuitenkaan ole sitovia seikkoja yhteistyön suhteen ja tämä jättää joustovaraa tärkeiden etujen kohdalla. Tätä voidaan siis käyttää perusteluna, jos ei haluta käsitellä toisen osapuolen tekemää käsittelypyyntöä. Tämän sopimuksen pääsisältöä on komission ja Sveitsin kilpailukomission mahdollisuus vaihtaa luottamuksellista tietoa ja uskoakseni tämä on hyvin hyvä askel eteenpäin ja äm, askel kohti tulevaa yhteistyötä kilpailupolitiikan alalla. Tämän lisäksi Euroopan unionin puitteisto, joka määrittelee minimi tason tuleville neuvotteluille tässä asioissa on kyseessä. Tämä antaa kuitenkin komissiolle liikkumavaraa, jos se haluaa tehdä tapauskohtaisesti kunnianhimoisempia sopimuksia. Luonnollisesti meillä tulisi olla turvamekanismin perustaminen luottamuksellisen säännön sa, tiedonvaihdon suhteen meidän täytyy tässä myöskin sovittelumenettelyjä tarkastella erityisesti mahdollisten tulevien päätösten ja <clears throat> siviili- ja rikosoikeudellisten päätösten kohdalla. Valitettavasti Sveitsin ylähuone on vahvistanut sen, että äh, joitakin huolia liittyy vielä näiden luottamuksellisten tietojen vaihtoon ja tällä hetkellä neuvoston tasolla menettely sopimuksen saavuttamiseksi on jäädytetty. Mielestäni tämä on hiukan erikoista. Äh, kuten sanoin, marraskuun alussa järjestin ähm, sekä julkisen kuulemisen että äh, herra Balsaratin Sveitsin suurlähettilään kanssa kahdenvälisen kokouksen ja tuolloin mitään ongelmia ei vaikuttanut olevan siinä, että Sveitsin parlamentissa tämä sopimus hyväksyttäisiin. Haluaisin tässä hyötyä siitä, että Euroopan komission edustaja on paikalla. Mielestäni voisimme tiedustella heiltä, minkälaisia mahdollisuuksia on sille, että Sveitsin parlamentti todellakin hylkää tämän sopimuksen tai että se hyväksytään. Heillä on uskoakseni enemmän tietoa kuin meillä Tällä hetkellä päätöslauselma on luonnosteltu ja kansainvälisen kaupan valiokunta on antanut oman lausuntonsa siihen, joten ehdotan, että me siirtyisimme eteenpäin. Jos tammikuussa Sveitsin parlamentti hylkää sopimuksen, meidän tulisi myöskin uudelleen pohtia omaa strategiaamme, mutta tällä hetkellä ehdotukseni on se, että jatkamme työtä ja katsomme, mitä sen suhteen tapahtuu. Kiitoksia. Hyvä, paljon kiitoksia. Nyt varjoesitteli Markus. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin olla aika pitkälti yhtä mieltä esittelijän kanssa. Tämä sopimusehdotus ei nyt ole mikään valtaisa läpimurto, mutta siltä, sillä saadaan uusia sääntöjä esimerkiksi salassa pidettävien tietojen käsittelyyn. se, tuleeko tästä uusia sopimuksia tämän jälkeen ja nähtäväksi. Sveitsin ja EUn lainsäädäntö ovat jo varsin lähellä toisilla, toisiaan kilpailulainsäädännössä. Ja mitä tulee tietojen saatavuuteen ja käytettäväksi antamiseen, on se, jota katsotaan. Mutta Euroopan parlamentin pitäisi mielestäni hyväksyä tämä sopimus. Tässä kuitenkin on liian vähän sitovia velvoitteita ja liikaa tulkinnan varaa ja tämä taas, onko englantiin tulkkausta? No ei ole, no voi harmi. But I've mended it. Oh. Ongelma oli kuulokkeessa, korjasin sen. Problem of transferring. No tässä oli siis äh, tekninen ongelma. Niin, olin sanomassa, että pitkällä aikavälikin tässä käy niin, että kilpailupolitiikka on edelleen tällainen musta laatikko sekä EU- että kolmansien maiden osalta. Se on valitettavaa. Niin, menettelytavat ovat kuitenkin kahdessa, tai siis sekä Sveitsissä että EUssa niin lähellä toisiaan, että meidän tulisi hyväksyä tämä sopimus mahdollisimman pian, ymmärtäen kuitenkin, että pelivaraa sopimusten hienosäätön jatkossa vielä on, ja ehkäpä menettelyidenkin pitäisi olla hieman avoimempia. Okay, for LD, uh, Niels. Allelta Niils, ole hyvä. Uh, first day. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Eikä tähän oikeastaan ole paljon lisättävää. Tämä on ihan uudenlainen sopimus, toisen sukupolven sellainen. Ja me toivomme, että saavutamme sen, mitä meille luvataan. Mehän elämme globaalissa maailmassa ja Sveitsi on tavallaan tässä EUn ja muun maailman välillä, joten tarvitsemme tätä tietoa. Olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä, eikä tässä oikeastaan paljon lisättävää olekaan. Kiitos. Okay, uh, I don't see any of the other... Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla. Onko täällä parlamentista joku muu, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? En näe ketään. Entä komissio? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Chair, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja muita parlamentin jäseniä näistä erittäin rohkaisevista sanoista päätöslauselmassa, ei vain sopimuksen suhteen, mutta myöskin kansainvälisen yhteistyön suhteen. Paljon kiitoksia näistä rohkaisevista sanoista. En usko, että minun pitää nyt mennä yksityiskohtiin ja selittää tämän sopimuksen tarkoitus. Tässä esittelijä erittäin hienosti sen toi esiin. Tarkoituksena on se, että käsittelisimme sitä, että yhä enemmän ja enemmän kartellit ovat ähm, maailmanlaajuisia ja Sveitsihän sijaitsee nyt Euroopan keskellä. Myöskin edustaja Kutas toi erittäin hyvin, mitkä tämän sopimuksen äh, ulottuvuudet ovat, tietoja vaihdetaan vain, jos molemmat osapuolet ovat tutkimassa tiettyä toimintaa tai samanlaista toimintaa. Ja tämä on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vaihtoa, tiedon vaihto, vaihtoa ei tehdä tapauksissa, joissa molemmat osapuolet eivät ole samaa mieltä. Sen sijaan, että menisin yksityiskohtiin, pyrin vastaamaan edustaja Kutasin ja muiden jäsenten kysymyksiin ensinnäkin liittyen siihen, kuinka asiat Sveitsissä sujuvat. Ähm, tietojemme mukaan valiokunta, joka vastaa tämän sopimuksen hyväksymisestä Sveitsin parlamentin ylähuoneessa, on tällä hetkellä lykännyt väittelyä joka oli tarkoitus järjestää joulukuussa. Nyt keskustelu on lykätty tammikuulle. Tämän takana on se, että Sveitsin parlamentissa ollaan samaan aikaan ähm, muuttamassa Sveitsin kilpailun lainsäädäntöä ja he ovat pohtimassa mahdollisuutta ottaa mukaan tämä kilpailulainsäädäntö tähän kilpailulainsäädäntöön mahdollisuus yrityksiin tehdä kilpailu viranomaisen päätöksen arviointeja. Ja tämä on luonnollisesti jotakin sellaista, mikä meitä huolestuttaa, sillä jos tämä mahdollisuus tehdä vetomuksia viranomaisen päätöksen suhteen tulee Sveitsin lainsäädäntöön mukaan, tämä tulee vaikeuttamaan melko lailla tiedon vaihtoa. Me emme luonnollisesti voi sekaantua Sveitsin parlamentin toimintaan, mutta olemme nyt Sveitsin viranomaisten kanssa jatkuvassa vuoropuhelussa sekä Sveitsin hallituksen että kilpailu eh, alan viranomaisten kanssa ja teemme mahdollisen, että voisimme selvittää sen, kuinka tiedonvaihtojärjestelmä toimii Euroopan unionin sisällä. Ja kaikki takuut, joita me tarjoamme sille, että tämä tiedonvaihto toimii niin, että voisimme vakuuttaa Sveitsin parlamentin jäsenet. Emme voi ennustaa sitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta Sveitsin viranomaiset ja hallitus ovat erittäin sitoutuneita tämän sopimuksen aikaansaamiseksi, kuten mekin, ja he tekevät töitä parlamentin kanssa, pyrkivät keskustelulla selventämään ajattelun tämän sopimuksen takana ja sen, että tällaiselle vetomusjärjestelmälle ei ole mitään tarvetta. Yksi elementti, joka usein mainitaan tässä yhteydessä, on se, että esimerkiksi Euroopan unionin sisällä kilpailuviranomaisten kehittynyt verkosto toimii niin, että me vaihdamme tietoja. Ja tässä mitään vetomusmahdollisuutta ei ole tässä menettelyssä. Uskon, että kukaan ei voi asettaa kyseenalaiseksi sitä, että meidän järjestelmämme ei tarjoaisi kaikkia riittäviä takuita. Tämä järjestelmä tulee olemaan tietynlainen Tuleeko tämä järjestelmällä suunnitelma tuleville sopimuksille? Emme voi sanoa, että yksi malli sopii kaikkiin tilanteisiin, mutta nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa näemme, että kilpailurikkomukset ovat myöskin ylikansallisia. Ja meidän intressimme mukaista on edetä siihen suuntaan, että meillä olisi yhä enemmän näitä sopimuksia, joiden perusteella voimme vaihtaa tietoa. Kuten tiedätte, olemme neuvottelussa jo Kanadan kanssa toisen sukupuolen sopimuksen suhteen. Olemme informoineet parlamenttia edistyksestä ja tällä hetkellä olemme keskustelemassa tietosuojakysymyksissä tässä sopimuksessa ja heti kun olemme saaneet edistystä aikaan, tulemme kertomaan siitä parlamentille. Meillä ei ole mitään erityissuunnitelmia toisen sukupolven sopimuksen neuvotteluiden suhteen muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa, mutta on totta, että kun neuvottelimme näistä sopimuksista aivan aluksi meidän täytyy luoda muiden kilpailuviranomaisten kanssa luottamusta aikaan ja toisekseen meidän täytyy arvioida niiden äm, tapausten määrää, joita yhdessä käsittelemme näiden viranomaisten kanssa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että viranomaiset näillä oikeudenkäyttöalueilla voivat tarjota riittävää suojaa, tietosuojaa ja mm, riittävän oikeuden äm, puolustukseen, mikä on Euroopan unionissa jotakin taattua vasta kun tämä on taattu, voimme neuvotella näistä sopimuksista, mutta tämä on jotakin, mitä me olemme tutkailemassa ja me harkitsemme mahdollisuutta luoda toisen sukupolven sopimuksia muidenkin oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta voin vastata kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako esittelijä käyttää vielä puheenvuoron? Haluaisin vain kiittää kollegoita tuesta Kiitän myös komissiota erinomaisista tiedoista. Ja kuten sanottu, uskon ja toivon, että tämä edustaa meille edistysaskelta. Toivottavasti voimme pitäytyä aikataulussa ja aikanaan näkyy, näemme, mikä on paras ratkaisu. Kiitos. Okay, uh, we're, uh... Kiitoksia tarkistusten jättämiseen takaraja 15. joulukuuta, 9. tammikuuta käsittelemme niitä ja 20. tammikuuta äänestämme niistä ja sitten asia menee täysistuntoon toisella täysistuntoviikolla helmikuussa. Olemme nyt jo vartin edellä aikataulusta. Pyrin saamaan kiinni seuraavan esityslistan kohdan esittelijän. Kyseessä on mietintö, joka käsittelee rahamarkkinarahastoja. Olisi hienoa, että voisimme käyttää tämän ylimääräisen vartin keskusteluun, eikä odottamiseen, mutta nyt meidän täytyy odottaa. Toivottavasti ihmiset käsittävät, että tällainen luonnoksenomainen aikataulu on todellakin luonnos. Toivottavasti saamme kaikki tarpeelliset henkilöt paikalle, jotta voimme käsitellä seuraavaa asiaa nopeasti. Nyt meillä on pieni tauko.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 Um, no niin, kiitoksia. Olemme onnistuneet saamaan kaikki paikalle. We've got a, a little bit of extra. Joten meillä on nyt vähän ylimääräistä aikaa, jos voisimme siirtyä nyt suoraan esityslistan kohtaan viisi ähm, ehdotukseen liittyen, joka liittyy rahamarkkinarahastoihin. Nyt antaisin suoraan Said Al-Kadrawille puheenvuoron. Said, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ennen kuin kerron teille tästä mietinnöstä, niin ehkäpä selostan teille hiukan taustoja niille, jotka tiedätte jotain äh, varjopankkitoiminnasta, niin olette ehkä lukeneet äh, FSBn raportin viime vuoden marraskuulta – Siinä sanotaan, että vuonna 2011 varjopankkitoiminta on kasvanut viidellä triljoonalla dollarilla 75 triljoonaan dollariin, eli noin neljännes koko maailman rahoitusvaroista on kyseessä. Globaalisti G20 kokouksen toimesta ja myös Euroopan unionin tasolla komission ja parlamentin äh, tekemän työn puitteissa ja myös Euroopan keskuspankin äh, puitteissa on peräänkulutettu sääntelyä, lisäsääntelyä näille toimille, pankki- ja rahoitustoimille, joita toistaiseksi ei ole säännelty. Eli yhä enemmän ja enemmän on toivottu sääntelyä. Toivotaan, että sääntöjä ei kierrettäisi. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka koskee rahamarkkinarahastoja. Se teki tämän ehdotuksen viime syyskuussa ja sillä pyrittiin vastaamaan tähän sääntelytoiveeseen. Tehän tiedätte, että rahamarkkinarahastot ovat osa varjopankkitoimintaa ja Euroopan komissio onkin lähtenyt siitä, että työtä on tehtävä jatkossakin sääntelyn aikaansaamiseksi. Meidän on otettava vaarin niistä päätelmistä, jotka viime vuonna teimme varjo päätöslauselmassamme. Siinähän on useita suosituksia, jotka liittyvät rahamarkkinarahastoihin. Tässä omassa mietinnössäni. Niin, rahamarkkinarahastot voivat olla hyödyllisiä, kun halutaan lyhytaikaista rahoitusta pankeille tai hallituksille. Se on siis lyhytaikaisen rahoituksen lähde. Eli ei missään tapauksessa haluta hankkiutua eroon näistä instrumenteista, mutta halutaan varmistaa se, että rahamarkkinat ovat avoimet, läpinäkyvät. Ja komissio on pyrkinyt siihen, että niin kutsuttu nettoarvo on vakaa ja on lähtenyt siitä, että nämä niin kutsutut venavit voitaisiin ottaa myös huomioon, eli niin kutsutut kelluvat arvot. No nyt tässä komissio lähtee lähinnä siitä, että aina kun e, avoimuutta puuttuu, niin meidän tulisi ratkaista tilanne saamalla aikaan tällainen pääoma puskuri, mutta pääomapuskurin rakentamiseen tarvitaan aikaa. Itse olen sitä mieltä, että pääomapuskuri tulisi ottaa käyttöön välittömästi. Pääomapuskuri on tarpeen, jotta voidaan välttää varojen pakeneminen. Eli pääomapuskuri on saatava aikaa niin pian kuin mahdollista. Ja ehdotukseni onkin se, että että lyhy- pidemmällä aikavälillä nämä niin kutsutut senavit, eli vakannettoarvon rahastot, niiden tulisi kadota kokonaan ja tulisi siirtyä näihin venaveihin, eli kelluvan nettoarvon rahastoihin. Tämä ei ole minun oma keksintöni, vaan keskuspankkiirit ja valvojat ovat tätä myös vaatineet. Mario Draghi muun muassa on viime, tämän valiokunnan viime kokouksessa puhunut erityisesti tästä siirtymästä. Saatatte muistaakin asian. Ja Euroopan keskuspankki omassa IOSCO-raportissaan on edellyttänyt tällaista siirtymää myös FSP eli finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä on tätä peräänkuuluttanut. Eli kaiken kaikkiaan on koko joukko tahoja ja myös jäsenvaltioita, jotka haluaisivat, että vakannettuarvon rahamarkkinarahastot äm, poistuisivat kuvioista. Ja olen itsekin tässä omassa mietinnössäni ehdottanut, että viiden vuoden sisällä tämän muutoksen tulisi tapahtua. Ja etuhan on se, että sektorilla olisi sitten aikaa järjestää tämä operaatio ja mahdollisilla investoijilla ja kuluttajilla, asiakkailla olisi niin ikään aikaa tarkastella vaihtoehtoisia rahoituksen muotoja. Ja sitten luokituksesta. Luottoluokitusasia on toinen asia, johon kiinnitin huomiota tässä tekstissäni. On erittäin tärkeää, että rahamarkkinarahastojen riskiprofiilit arvioidaan asian kuuluvalla tavalla – ja viime vuosina olemmekin tehneet muutoksia lainsäädäntöön, joka koskee luottoluokituslaitoksia. Haluamme nimittäin varmistaa sen, että luottoluokituslaitokset ovat täysin rinnoja, ja komissio on puuttunut luokitukseen niin, että se ehdottaa, että rahamarkkinarahastojen ei pitäisi voida pyytää arviointia. Minusta tässä oli järkeä, koska erityisesti pienten investoijien kannalta saattaisi olla hyvinkin hyödyllistä se, että tällainen rahamarkkinarahaston luokitus toteutettaisiin. Ja sijoittaja voisi sitten ottaa huomioon tämän tiedon muun tiedon muassa. En oikein ymmärrä komission tarkoitusperiä. Tärkeää on kuitenkin se, että rahamarkkinarahastojen tulisi itse rakentaa ää, toimintakykynsä tai saada aikaan toimintakykynsä niin, että äh, niiden äh, instrumenttejakin voitaisiin arvioida riippumattomalla tavalla. Tämähän on ollut komissionkin, äh, varmasti komissionkin ajattelun taustalla, mutta pelkäänpä, että komissio menee hiukan liian pitkälle yksityiskohtiin, kun se sanoi, että kaikkien rahamarkkinarahastojen tulisi kehittää kuusi erilaista arviointijärjestelmää. Itse olen sitä mieltä, että kunkin rahamarkkinarahaston selkeiden suuntaviivojen pohjalta pitäisi kehittää oma omintakeinen mallinsa, ja se sitten annettaisiin valvojan ja sääntelijän syyniin. Tämän kaiken lisäksi olen myös sanonut, että tiukkojen ehtojen ja edellytysten vallitessa tällaisen rahoitusmarkkinarahaston rahastoon investointi on rajallisissa ja rajallisessa määrässä tapauksia voi olla keino selvittää ongelmia, tässä löytää ratkaisuja ongelmiin, jotka koskevat erityisesti pieniä yrityksiä koska tällä tavalla pienet yritykset voivat ikään kuin levittää riskiä. Sen sijaan, että investoisivat vain yhteen rahastoon, voisivat investoida useaan rahastoon, ja tämän mahdollisuuden tulisi pysyä heiltä näillä. Rahamarkkinarahastot toimivat joko USITS-puitteissa tai uuden säännöstön puitteissa, ja tämä uusi säännöstö, jota me ehdotamme hyväksyttäväksi, perustuu tällaisen ylhäältä alas menevään, menevään hallinnointiin. Ja kyllä rahoitusmarkkinarahastojen ja niiden hallinnoijien, erityisesti kolmansissa maissa, tulisi, tai meidän tulisi varmistaa se, että kolmannet maat eivät ole veroparatiiseja ja näin muodon rahamarkkinarahastot ja niiden hallinnoijatkaan eivät pyri veroparatiiseihin. Tätä varten tarvitaan sääntöjä ja siksi tarvitaan myös sääntöjä rahamarkkinarahastojen hallinnoijien palkkioihin. Ja ihan lopuksi haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää hyvä valvonta kaiken kaikkiaan on, jotta tätä direktiiviä voidaan täytäntöönpana asianmukaisella tavalla. Erityisesti kun ajatellaan kaikkein suurimpia rahastoja, niin niin niissähän usein puhutaan kymmenistä miljardeista euroista, niin näiden kohdalla tulisi ehkä pohtia valvontaa Euroopan tasolla. Nämä ovat ehdotukseni pääsisällöt ja olisi kiintoisa kuulla, mitä kollegoilla on sanottavanaan. Aiomme pitää kiinni aikatauluista Tarkastu, tarkastusten pä, takaraja on ensi viikolla. Ja sitten meillä on hyvinkin kuukauden verran aikaa keskustella näistä asioista keskenämme. Ja voimme helmikuussa sitten äänestää. Tämän jälkeen meillä olisi mahdollisuus parin kuukauden ajan ähm, yrittää saada aikaan yhteisymmärrys neuvoston kanssa. Kreikka puheenjohtajavaltio on ilmaissut, että se haluaisi saada työn päätökseen tästä asiasta. Eli jos kaikki menee niin kuin kaiken pitäisi mennä, niin saamme tämän lainsäädännön hiottua loppuun ennen kuin parlamentin mandaatti loppuu. Kiitos. Um, thank you very much for the EPP. Uh... Paljon kiitoksia Jean-Paul Gosses EPP, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja kuten tapana on, mutta nyt aivan vilpittyvästi haluaisin kiittää esittelijää tästä valmistelevasta työstä ja eri mahdollisuuksista, joita hän meille eh, pohdinnan perustaksi esittää. Kaikkein eh, arkaluontoisin kysymys on näiden kahden eri tyypin eh, malli, kiinteän nettoarvon ja kelluvan nettoarvon rahasto. Tässä komissio on tehnyt melko radikaalin ehdotuksen jonka mukaan nämä kiinteän nettoarvorahastot poistettaisiin asteittain ja tässä kyseessä on suositus, joihin, suositukseen, joihin komissio viittaa, monet tahot ovat niitä tehneet. Periaatteessa 50 prosenttia meillä on yhden tyyppisiä ja 50 prosenttia toisen tyyppisiä rahastoja ja niiden arvo on suurin piirtein vastaava. Ja tähän liittyy kuitenkin riskejä, riskejä, jotka liittyvät kiinteään nettoarvorahastoihin. Nämä riskit ovat todellisia ja mielestäni tämän vuoksi esittelijän ehdotus on hyvä ja meidän tulisi lähteä siitä. Muuten peruskysymys tässä on se, kuinka voimme turvata sen, että rahamarkkinarahastot yhä tulevaisuudessakin rahoittavat reaalitaloutta. Tässä haluaisin viitata siihen, että olisi paradoksaalista tai ristiriitaista, kuten komissio ehdottaa luoda sellaisia sääntöjä, jotka liittyvät kiinteän nettoarvon rahastoihin siltä perustalta, että itse asiassa ne koskettavat myöskin kelluvia rahastoja. Tässä meidän pitää olla johdonmukaisia. Tiedän, että eräillä on huonoja kokemuksia subprimeista ja siksi he pitävät tämän tyyppisiä rahastoja ongelmallisia Yhdysvalloissa arvopaperistaminen on aiheuttanut ongelmia, mutta Euroopassa melko vähän. Ja tämän vuoksi meidän pitäisi varoa, ettemme tällaista hyvin tärkeää välinettä itseltämme kiellä. Se kuitenkin vaikuttaa talouden rahoittamiseen merkittävisesti. Muutoin olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla, sillä olisi johdonmukaista kolmella asetuksella näitä luottoluokituslaitoksia säädellä, jotta voisimme varmistaa, että meillä on eurooppalaista valvontaa niille. Ja olisi kuitenkin ristiriitaista, jos samaan aikaan kieltäisimme, että rahastot turvautuisivat niiden arviointeihin tai että meillä olisi jollakin tavalla sellaisia luottoluokituslaitoksia, jotka antavat jonkinlaisia tähtiluokituksia toimijoille kunnioittamatta kuitenkaan niitä sääntöjä, joita me olemme Euroopassa halunneet eh, näiden luottoluokituslaitosten toiminnalle luoda. Näitä asioita halusin siis korostaa. Meidän täytyy mielestäni myöskin näitä omaisuus eriä, jotka äm, ovat sovelluskelpoisia ottaa huomioon. Meidän täytyy tässä antaa tälle työlle kaikki sen ansaitseva arvo. Toivottavasti, kuten esittelijäkin sanoi, pääsisimme nopeasti asiassa eteenpäin jo ennen tämän lainsäädäntökauden päätöstä. Kiitoksia. Nyt minun täytyy Wolf Klintzille esittää pahoitteluni, niin Sturvals tulee puhumaan hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Tässä todella olen nyt Wolf Klintsin asemassa ja seuraavaksi Olle Schmidtin asemassa. Tämä taitaa johtua tästä maanantaista. Klintz haluaa pyytää anteeksi sitä, ettei pääse osallistumaan keskusteluun. Hän mielestään näiden uusien sääntöjen perustavoitteena pitää olla likviditeetin lisäämisen ja vakauden lisäämisen ja tarvitaan seuraavia toimia. Tarvitaan vähimmäisvaatimus päivässä ja viikossa likvidoituville varoille. Komissio on antanut jo työlle hyvän pohjan ja varjopankkikeskusteluissa Klins huomautti, että tällaiset vähimmäisvaatimukset pitää ottaa käyttöön. Tarvitaan tiettyjä likviditeettimaksuja, mikäli markkinatilanteeseen kohdistuu stressiä ja jos pako on suurta. Ja tarvitaan myös sulkumekanismi, jonka avulla pako voitaisiin rahastosta väliaikaisesti estää. Jesök on äh, antanut tiettyjä suosituksia. Ja Klintz, toisin kuin esittelijä, ei ole aivan sitä mieltä, että kaikkien sinavien pitäisi muuttua V-naveiksi. Tarvitaan myös selkeää valvontaa ja selkeät säännöt ja luottolaitosten arvioita ja niiden vaikutusta pitää vähentää. Tarvitaan oma sisäinen menettely riskien arviointiin. Ja rahastonhoitajien pitää ottaa eri asiat huomioon arvioidessaan välineisiin liittyviä riskejä. Pitää myös ymmärtää paremmin sijoittajien roolia, siitä kuinka riskialttiita he ovat. Täytyy myös katsoa, että Senavin kohdalla riskit eivät keskity liikaa. Ja kaiken tyyppiset sponsoriyhteydet pitäisi myös tarkistaa hyvin tarkkaan. Klints odottaa innolla jatkuvaa rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Olisi ollut hienoa, että olisin voinut tehdä tämän kaiken saksaksi, mutta valitettavasti hänen puheensa oli kirjoitettu englanniksi. Kiitos. <laughs> Thank, thank you very much. Uh, now... Paljon kiitoksia. Kiitoksia nyt vihreältä. Lambert, olkaa hyvä. Will be impersonating myself. Niin, tässä kohtaa esitän itseäni, joten... Niin, ellei minulla sitten yhtäkkiä tulee tällaista jakomielitautisuutta tai muuta persoonallisuushäiriötä, niin tämän pitäisi olla aika helppoa, tämän oman itseni esittäminen. No, minkä persoonallisuuden puoleni te haluatte nyt tähän? Ehkä voimme käydä keskustelua tästä myöhemmin. No niin, joka tapauksessa äh, tähän tarvitaan äh, äh, hyvä suuri enemmistö. Mehän olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa ja minä ehdotan, että me kaikki liitymme samoille linjoille, koska olemme yhtä mieltä näistä suuntaviivoista. Esittelijähän on puuttunut siihen asiaan, että pikkuhiljaa poistettaisiin vakaan nettoarvon rahamarkkinarahastot ja eh, esittelijä on ottanut, ottanut myös kantaa niihin rahamarkkinarahastoihin, jotka sijaitsevat veroparatiiseissa. Erityisesti kun puhutaan eh, OTC-johdannaisista, niin niihin liittyvien kustannusten tulisi olla mahdollisimman eh, alhaiset. Ja nyt keskittyisin siihen, mistä erityisesti haluamme tämän mietinnön yhteydessä puhua. Jos lähdetään siitä, että äh, vakaan nettoarvon rahamarkkinarahastot poistuvat piakkoin äh, kartalta, niin täytyy miettiä, äh, miten pitkäaikaisia näiden rahastojen tulisi olla. Voidaanhan lähteä siitä olettamasta, että nämä tällaiset rahamarkkinavarastot toimivat ikään kuin pankkeina. Ja siinä vaiheessa, kun me lähdemme pois tästä nettoarvon rahamarkkinarahastosta, niin meidän täytyy pohtia, kuinka nopeasti tämä poistaminen tapahtuu, tämä phasing out tapahtuu. Ja jonkinlainen siirtymävaihekin tarvitaan, mutta kuinka pitkä? Jos, me, jos siirtymävaihe on lyhyt, niin silloin ei tule paljon huolta ylimääräisistä rajoitteista, mutta jos siirtymäkausi on pidempi, niin tarvitaan tiukempia, rajoittavampia sääntöjä, jotta voidaan välttää riskit, jotka liittyvät tähän tällaiseen tilanteeseen. Ja sitten vielä pari sanaa rahamarkkinarahastojen johtajien palkkioista. Mehän olemme jo aiemmin päätöslauselman mm, näistä rahastoista äh, lausuneet ja olemme tähän asiaan siinäkin puuttuneet, mutta täytyy miettiä, miten voimme ylipäänsä ongelmatilanteessa, yksittäisten ongelmien tai systeemisten ongelmien tilanteissa äh, pelastaa nämä rahastot. Viittaan siihen, mitä Jean-Paul sanoi luokituslaitoksista, mutta nyt äh, herää kysymys siitä, kuinka avointa toiminta on ja kuinka avointa on näiden kaupallisten markkina, rahamarkkinarahastojen toiminta. Meidän täytyy saada USAan käytäntöä vastaava käytäntö me tarvitsemme sellaisia likviditeettisääntöjä, vakavaraisuussääntöjä, jotka takaavat toisaalta turvallisuuden, tai jotka saavat hyvän tasapainon toisaalta tehokkuuden ja toisaalta turvallisuuden välillä. Eli nämä ovat niitä asioita, jotka halusin tässä omassa puheenvuorossani ottaa esiin. Ja olisi hyvä, jos saisimme tämän tekstin lainsäädäntö tämän tekstin kautemme loppuun mennessä käsittelyksi niin, että varjopankkitoiminta olisi ikään kuin paketissa siihen mennessä. Anteeksi että me olemme nyt vartin edellä aikataulusta. Et äh, saanut vielä viestiä, mutta nyt saat puheenvuoron, ole hyvä. Paljon kiitoksia, kun olen akateemikko, niin äh, pyrin olemaan aina ajoissa ja nyt minä pyrin oikea-aikaisen puheenvuoron käyttämään tässä. Pahoittelen tätä myöhästymistä tai etuaikaisuutta tai miten tämä nyt olikaan, mutta minulla oli muutamia asioita liittyen tähän keskusteluun. Hyvin yksinkertaisia huomioita. Pidämme siitä, että esittelijä on sitä mieltä, että MFFn pitäisi olla tiukempi näissä johdannaisrahoitusinstrumenteissa ja myöskin rahamarkkinarahastojen, muiden rahamarkkinarahastojen suhteen. Emme ole täysin samaa mieltä, kuten aikaisemminkin keskustelussa olen sanonut, että nämä kiinteän nettoarvorahastot ovat haavoittuvaisempia kuin kelluvan nettoarvorahastot. Olen antanut tässä esimerkkejä näistä CNAV ja VNAV-tilanteesta, mutta niitä ei ilmeisesti nyt tässä keskustelussa lainkaan otettu huomioon. Ja myöskin se tosiasia, että tällainen kolmen prosentin pääomapuskuri on ehdotettu ää, äh, tässä, kuten voitte kuvitella, niin sen suhteen olen huolissani siitä, että viiden ää, äh, vuoden sisällä nämä kiinteännettovarahastot pitäisi poistaa sitten suurin osa näistä kelluvankin nettoarvorahastoista käyttää samantyyppisiä toimia, mutta tätä jaksotettua hallintamallia liittyen muuhun hajauttamiseen ja keskittämiseen, ähm, stressitestivaatimukset, äh, asiakkuusvaatimukset ja läpinäkyvyysvaatimukset ovat sellaisia, että on hienoa, että tällaiset äh, äm, ulkoisia luottoluokituslaitoksia koskevat ehdotukset on STD nyt poistanut, niin että meillä olisi enemmän mahdollisuuksia markkinoilla, mutta mielestäni STD menee liian pitkälle tässä ehdotuksessa, kun ei halua että kolmen prosentin pääomapuskuria tukea. Ja erityisesti siinä, että hän haluaa viidessä vuodessa nämä kiinteän nettoarvon rahastot poistaa kokonaan, eivät ne muutu yksinkertaisesti kelluvan nettoarvon rahastoiksi. Jos joku kuvittelee, että nämä seinävit voi yksinkertaisesti muuttaa veinaveksi jonkin laisin kirjanpito toimin, niin ne, jotka tuntevat näitä asioita, ymmärtävät kyllä, ettei se näin ole. Ja minua huolestuttaa tällainen moraalikato, mihin nämä varat menevät. Meillä on nyt kiinteä nettorahastoista ähm, raha pakoa olemassa olevalle pankkisektorille muualla. Meidän pitäisi tässä katsoa enemmänkin hajottamista eikä riskien keskittämästä. Jotkut pystyvät perustelemaan äh, riskeillä tämän toimin, mutta mielestäni tämä aiheuttaa vielä enemmän riskejä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Onko nyt Guen edustaja, joka haluaa puheenvuoron? En näe ketään paikalla olevista. Ei. Astrid. Astrid, ole hyvä. Euh, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin pyytää anteeksi niin enkä kuullut ihan kaikkea sitä, mitä täällä on tullut sanotuksi. No itse aiheesta, rahamarkkinarahastoista, nehän ovat erittäin tärkeitä sijoitusinstrumentteja niin pienille kuin suurillekin yksityisille ja institutionaalisille investoijillekin, ja siksi esittäisin pari huomiota. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa huomioon tämä tilanne, jossa me tällä hetkellä olemme. Se vaikeuttaa asioita sääntelyn kannalta. Korot ovat noin nollassa ja asiat ovat aika arkaluontoisia. Miksi? Siksi, että tuotto, eli toimijoiden tuotto ja toimijoiden marginaali on niin vähäistä, että mitkä tahansa muutokset säännöissä, lainsäädännössä tulevat aiheuttamaan merkittäviä vaikutuksia. Rahamarkkinarahastot kärsivät tällä hetkellä kovasti jos, mark, jos korkotasot ovat ne, mitkä ne ovat, niin ihan pienetkin muutokset ovat merkittäviä. Puhutaan sitten 0,25 prosentista tai 0,5 prosentista. E, kun ajatellaan eurooppalaisen lainsäädännön tavoitteita, niin tuskin näiden rahamarkkinarahastojen pysyvyyttä halutaan kyseenalaistaa. En usko, että kenenkään aikeena on hankkiutua niistä eroon. Ja tiedän, että rahoitusmaailma joskus aika kerkeästikin haluaa haluaa välttää kaikki naiset muutokset. Täytyy kuitenkin korostaa sitä, että tämä alhaisten korkojen konteksti on tosiasia. Se on realiteetti, joka tulee vielä kestämään. Eli meidän täytyy kiinnittää kovasti huomiota siihen, että jos me liikaa nyt muutamme kurssia, niin seuraamukset tulevat kyllä olemaan kielteiset. Toinen huomioni, jonka nyt tässä vielä aion sanoa, liittyy vakaan nettoarvon rahamarkkinarahastoihin. Komission täytyy muuttaa mm, sääntöjä. Se on aivan oleellista. Itse tämä teollisuus tai tämä markkinarahasto maailma on sekin aika tiukkana asemissaan, ja tämä tekee meidän tilanteemme hankalaksi. On vaikea olla objektiivinen, on vaikea objektiivisesti arvioida niitä riskejä, joita näille rahamarkkinarahastoille koituu, nimenomaan vakaannettuarvon rahastoille. Komissio ehdottaa tietynlaista 3 prosentin takuurahastoa. Elinkeinoelämä taas on siihen vastannut että jos olosuhteet niin vaativat, niin täytyy turvautua ehkäpä ylimääräiseen veroon. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän viimeksi mainitun mekanismin käyttöönotto ei olisi kovinkaan suosittu, ei erityisestikään yksityisten investoijien mielestä, ja ymmärrän tämän, ja siitäpä ehdotukseni. Eli Miksi näissä oloissa emme lähtisi eh, sille tielle, että eh, säilyttäisimme näitä vakaan nettoarvon rahamarkkinarahastoja eh, instituutioasiakkaille, jotka hyötyvät siitä enemmän kuin taas yksityiset asiakkaat, yksityisten asiakkaiden kehot heitä kehotettaisiin investoimaan kelluvan rahastoihin. Olisin kovasti ilahtunut, jos komissio, esittelijä ja varjo esittelijät voisivat vastata minulle, olisiko tämä mahdollista. Eli tällä tavalla voisimme ratkaista ainakin osan tästä ongelmastamme. Tässä olivat huomioni ja kiitän teitä siitä, että kuuntelitte paljon. Kiitoksia. Gamech, olkaa hyvä. Chairperson, um... Kiitos puheenjohtaja. Samankaltaisia huolenaiheita minullakin. En kuullut aivan koko esitystä, koska tulen suoraan lentokentältä. Olen hieman huolissani komission ehdotuksesta ja mietinnön ehdotuksesta, mitä tulee C-naveihin. Kiinteän nettoarvon rahastoissa on noin 400 miljardia euroa. Se on sekä pankkialalle että sen ulkopuoliselle alalle äärimmäisen tärkeä rahoitusmuoto. Jos Yhdysvaltoihin ei otettaisi samanlaisia, siis siinä ei olla ottamassa samankaltaisia sääntöjä mukaan kuin EU. Euroopan järjestelmäriskikomitean huomiot. ovat sellaisia, että jos siirrytään siinä rahastoista pois, niin voi käydä niin, että monet siirtyvät EUsta sta muualle erilaisiin rahastoihin. Ja tämä taas saattaisi vaikuttaa haitallisesti lyhyen ajan luottoihin ja luotonantoon Euroopassa. Ja tämä tulisi todella ottaa huomioon, kun tätä asiaa katsomme. Eli pitää ottaa huomioon se, mitä järjestelmäriskikomitea asiasta on sanonut. Puheenjohtaja on selvää, että tällainen pääomapuskuri ja muu vaikuttaisi todella laajasti. Se esimerkiksi vähentäisi likviditeettiä pankkijärjestelmässä ja kaikkia seurauksia ei voida ennalta arvioida. Ja haluaisin valiokunnan kiinnittävän huomiota arvopaperin vaihtokomitean lausumiin Yhdysvalloissa siis siitä, mitkä olisivat vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ne ovat mielestäni helpompia käytännössä toteuttaa, olisivat hyvä vaihtoehto ja ne toimisivat kahden lainkäyttöalueen osalta ja mielestäni niitä tulisi pohtia. Joten olen huolissani samoin kuin muut kollegat tästä asiasta ja meidän todella pitää pohtia asiaa hyvin tarkkaan ennen kuin etenemme. Muuten voi käydä niin, että aiheutamme kovasti haittaa asialla niin, että emme vielä tiedä seurauksia, joita tulossa olisi. Paljon kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Minä itse Haluaisin myöskin käyttää puheenvuoron. Itse asiassa haluaisin pyytää ihmisiä tarkastelemaan val- valiokunnan nettisivua. Te näette, että siellä on kaksi puhetta, jotka minä olen merkinnyt merkittäviksi tähän aiheeseen liittyen. Ensimmäinen liittyy yhteissijoitus yrityksiin Jusitsiin ja toinen liittyy Siinaveihin. Tässä meillä on tiettyjä Jean-Paulin esiin tuomia sekuriteettikysymyksiä. Minä olen itse enemmän senavien puolesta ja paljon vähemmän arvopaperistamisen puolesta. Hyvää arvopaperistamista on, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia siitä, kuinka sitä toteutetaan. Sitten nämä rahamarkkina, rahastot. Minua huolestuttaa se, minkälainen kiinteän nettoarvon rahastojen vaihtoehto voisi olla, kuten monetkin puhujat tässä jo mainitsivat. Jos raha menee pankeille, se voisi olla huono asia, sillä meistä tulisi vielä riippuvaisempia pankeista, tai se voisi siirtyä vähemmän säädeltyihin välineisiin, joten meillä olisi tällainen kissa- ja hiirileikki, joka menisi vielä pidemmälle tai sitten tämä tarkoittaa sitä, että nämä rahat yksinkertaisesti poistuisivat Euroopan unionista, erityisesti jos tarkastellaan niitä investoijia rahamarkkinarahastoissa, jotka ovat suuria sponsoripankkeja tai muut, jotka pyrkivät löytämään paikan käteiselle. Luonnollisesti nämä saattaisivat paeta muille oikeudenkäyttöalueille. Meidän täytyisi pitää mielessämme, että meillä on myöskin sosiaalisen asuntotuotannon, terveydenhuollon ja muiden alojen erittäin arvostettuja toimijoita, jotka haluaisivat näitä kiinteän nettoarvorahastoja käyttää, ja ne eivät tule siirtymään kelluvan nettoarvorahastoihin, ne ovat niitä, jotka kärsisivät siitä, että joutuisivat siirtymään riskialttiisimpiin tuotteisiin. Suuret investoijat menisivät aivan jonnekin muualle en tästä viiden vuoden aikataulusta nyt ryhdy keskustelemaan. Jos meillä on tällainen vi- kolmen prosentin pääoman puskuri, niin tämä menisi investoijille. Ja nämä toimijat, joista olemme nyt huolestuneita, olisivat vaikeassa tilanteessa pian. Meidän tulisi nyt näitä ähm, pelastusmaksuja tarkastella on vaikeaa toimia. Tarkastelevatko nyt esimerkiksi keskustoimijat CNAV ja CNAV Plusassahan on kaikki nämä mahdolliset ehdot täytettyinä. Meidän täytyy vakavasti harkita tätä mahdollisuutta eikä sulkea sitä pois. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, minusta on huom- hyvin hämmästyttävää, että Euroopassa voimme yhtäkkiä kääntyä ympäri ja sanomme, että pidämme arvopaperistamisesta, mutta haluamme kuitenkin kiinteän nettoarvon rahastot kieltää. Riskit näissä molemmissa ovat sellaiset, että niitä tulee kontrolloida. Tämän vuoksi pyydän esittelijää pohtimaan hyvin vakavasti uudelleen eräitä näistä rajoituksista ja tätä kieltoajatusta, jota hän on esittänyt. Mielestäni tämä ei ole oikea tapa päästä eteenpäin. Minä ja ryhmäni mielellämme keskustelemme asiasta. Mutta tämä ei ole jotakin, mikä mielestäni pitäisi olla puoluepoliittinen kysymys. Tämä on asia, joka täytyy saada eurooppalaisten investoijien edun vuoksi oikein. Näiden pienten eurooppalaisten investoijien, jotka eivät voi siirtyä muualle. Ja meidän ei pidä nyt tässä tuhota jotakin sellaista, mikä voisi olla hyvä äh, bisnesmahdollisuus Euroopalle. Meidän ei täydy tässä äh, itseämme kampittaa sen sijaan, että tarkastelisimme, onko toimintaa mahdollisuutta muuttaa turvallisemmaksi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluatko komissio käyttää puheenvuoron? Komissio ja sitten esitteli. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia. Muistuttaisimme siitä, että on erittäin tärkeää, että voisimme hyväksyä tämän asiakirjan mahdollisimman nopeasti, jotta voisimme osoittaa muun muassa G20 ja muille tahoille, että Eurooppa on vauhdissa mukana. Esittelijä on saanut aikaan tekstin, joka on pitkällisten konsultaatioiden tulosta. Myös yhteistyössä komission kanssa olemme siitä oikein tyytyväisiä. Me tarvitsemme selkeitä, tiukkoja ja likviditeettisääntöjä, koska on todettu, että kriisin aikaan ei onnistuttu kohtaamaan markkinoiden paineita. Tarvitaan kymmenisen prosentin likviditeettivaatimukset ja niin edespäin, ne ovat tämän ehdotuksen pilareita. On totta, että tämä äh, asetus on omiaan parantamaan myös luottoluokituslaitosten ähm, roolia. On kuitenkin ymmärrettävä, että nämä nimenomaiset rahamarkkinarahastot ovat aivan erityisessä tilanteessa, erityisesti nämä sehnavit, niillä, ne joilla on tällä hetkellä AAA-luokitus, äh, on myös äh, on ymmärrettävä, että nämä rahastot Äh, eivät halua tilanteeseen, jossa investoijat, äh, jossa niiden imagoinvestoijien silmissä olisi heikentynyt. Eli meidän täytyy pohtia, äh, mikä olisi paras ratkaisu. Ehkäpä tällainen luokitusjärjestelmä ei välttämättä ähm, toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten kun ajatellaan näistä likviditeettimaksuista ja korvausten jäädyttämisistä, ja muista. Kyllähän korvaukselle aina tulisi olla jokin peruste ja siksi meidän täytyy, tätä on syytä pohtia, mutta on myös otettava huomioon, että Euroopassa on jo tiettyjä optioita, vaihtoehtoja. Tällä hetkellä lainsäädäntö mahdollistaa sen, että korvaukset keskeytetään taikka langetetaan sanktioita Eli mikään ei estä tällaista toimintaa tällä, tämänhetkistenkään sääntöjen mukaisesti. Kriisin aikana venäva rahastoihin eh, eh, tätä sovellettiinkin. USAssahan eh, oli jopa, erityisesti USAssa näin, näin todettiin, ja Euroopassa meidän on otettava huomioon ne säännöt, jotka meillä on jo tällä hetkellä olemassa. Mitä sitten tulee näihin institutionaalisiin investoijiin ja yksityisiin investoijiin, tästähän esitettiin kysymys. Muistuttaisin, että ehkä 95 prosenttia äh, varoista, joita on äh, investoitu näihin senava rahastoihin niin 95 äh, prosenttia tästä rahasta tulee institutionaalisilta siltä investoijilta ja siksi ehkäpä ei kannattaisi heidän toimi, toimi, pelivaransa rajoittaa. No nyt on esittelijän puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka käyttivät asiasta puheenvuoron. Tarkistuksia on varmasti tulossa ja voimme jatkaa työtä niiden pohjalta. Minulle on tärkeää päästä asiassa sopuun mahdollisimman pian. CNAV-rahastoista varmasti tullaan vielä keskustelemaan. Itse olen jo ilmaissut oman näkemykseni asiasta. Ja olen sitä mieltä, että näiden kiinteän nettoarvon rahastojen tulisi pitkällä aikavälillä hävitä tai ne pitäisi korvata vaihtuvan tai kelvan nettoarvon rahastoilla tai muilla vaihtoehdoilla. Tai erilaisilla sertifikaateilla. Näin tähän useita mahdollisuuksia. Se, että investoijat lähtisivät Euroopasta, on tietysti osittain perusteltu huolenaihe nykylainsäädännön pohjalta jäsenvaltioissa käydään tästä keskusteluja. Keskustelut ovat vielä kesken. Ja myös Yhdysvalloissa on henkilöitä ja tahoja, jotka pyrkivät siihen, että kiinteän nettoarvon rahastot katoaisivat. Toiset puoltavat tällaisia rahastoja, toiset haluavat niistä eroon, mutta keskustelua kuitenkaan käydä missään tyhjössä, vaan hyvin laaja-alaisesti. Josko Euroopan keskuspankki ja monet muutkin tahot ovat ottaneet asian kantaa ja tehneet ehdotuksiaan ja nämä ehdotukset meidän myös olisi otettava huomioon. Gosses, hänelle haluaisin sanoa, että meidän on todella käsiteltävä vielä likviditeettisääntöjä ja olen kanssanne yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Keskusteluja voidaan kuitenkin jatkaa, kun käymme läpi tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt olemme ensimmäisen kerran käyneet keskustelua tästä mietintöluonnoksesta. Ja toinen, nythän on siis toinen joulukuuta takaraja tarkistukselle on 10. joulukuuta kello 17, niistä keskustellaan 20. tammikuuta ja pyrimme äänestämään valiokunnassa 12. helmikuuta, mikä tarkoittaa sitä, että saamme tämän täysistuntokäsittelyn luultavasti huhtikuussa. Komissio tietysti äh, haluaa, että me saamme tämän päätökseen, mutta on epätodennäköistä saamme asiat loppuun käsitellyksi, mm, jos pitää mennä trilogiin, ellei eh, neuvosto sitten ole suurin piirtein samaa mieltä kanssamme komissio kyllä tiesi, että jos ehdotuksia ei tehdä ennen syyskuuta, niin näin saattaisi käydä. Me olimme painostaneet komissiota aiemminkin, mutta täytyy nyt olla rehellinen. Minulla on mitta täynnä, kun komissio ensin tekee ehdotuksia myöhään ja sitten sanoi, että meidän täytyy hätiköidä äh, ja äh, epäavoimella tavalla äh, keskustella näistä asioista. Me teemme työtä pikaisesti ja teemme kovasti työtä, mutta meidän työaikataulumme on se, mikä se on. Nyt menemme eteenpäin seuraavan estyslistan kohtaan, joka on kohta kuusi. Meillä ei ole Hans-Peter Martenia täällä, joten täytyypä odotella muutama tovi. Ja yritämme saada esittelijän varjoesittelijät tulevaan tänne paikalle mahdollisimman pikaisesti. Jean-Paul, oui, je voulais juste poser une question. Jean-Paul, puheenjohtaja yksi kysymys vain onko tämä äänestys yhä kello viisi, sillä ne, jotka ovat sitkeästi paikalla täällä, haluaisivat tietää, onko äänestys kello viisi. Yes, we tend to... Kyllä, yritetään pitää kiinni äänestysajoista, koska me tiedämme, että ryhmät haluavat, että jäsenet tulevat ö, omiin kokouksiin. Jos käy niin, että meillä on paljon ylimääräistä aikaa ennen äänestystä, niin voisin ehkä aikaistaa myöskin rahoituspalveludirektiivin käsittelyä. Sehän on myös koordinaattoreiden sydäntä lähellä oleva asia. Eli yritämme käyttää kaiken luppoajan hyödyksi. Yeah, <laughs> yeah.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

Jean Paul, uh, do we know is... Jean Paul, nyt me emme kyllä saa Alfredoa kiinni. On, tiedätkö, tuleeko hän ylipäänsä vai puhuuko joku hänen puolestaan? Emme tiedä. En tiedä. M- mutta jos on pakko, käytän puheenvuoron. E-, onnittelen esittelijä hienosta työstä ja toivotan hyvää jatkoa. No. I've got them 38. He 38 41. 38 41 is Hyvä puheenjohtaja. Minulle ker- kerrotaan, että Palonia tuuraa edustaja Berto. Onko hän paikalla? Onko hän paikalla? Onko edustaja Berto paikalla? Hän on tulossa. Edustaja Berto on tulossa paikalle, ja jos hän ei tulekaan paikalle, niin minä tuuraan sitten häntä. Okay, um, well, we... No niin, nyt näyttää siltä, että joka puolelta tulee painostusta ihmisten. Pitää tulla ja mennä, käydä muissa valiokunnissa, joten ehdotan, että menemme nyt eteenpäin. Menemme kohtaan kuusi. Ja jos äh, varjo esittelijät ovat paikalla, niin voivat puhua, tai Jean-Paul voi sitten tarttua remmin. Eli tässä on kyse jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista tilastoista siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi. Joten annan nyt puheenvuoron esittelijälle Hans-Peter Martinille, olkaa hyvä. Thank you very much uh, for giving me the floor, Mrs. Chairwoman. I can actually be quite brief. Kiitos puheenvuorosta. Voin puhua aika lyhyesti. On hienoa saada luottamus työn tekemiseksi. Puhunkin ehkä Saksaa. Asia sujuu pikaisemmin. Kiitän vielä kaikkia siitä, että olette olleet mukana tässä teknisen asian työstämisessä. se on tehnyt tässä hyvää työtä ja koordinoinut asiaa varjoesittelyiden välillä. Tällä alalla ei ole helppoa päästä haluttuun tilanteeseen, koska poliittiset ryhmät, EPP e- e ja SD ja liberaalit, ovat tilastojen pääsystä, tilastojen pääsystä hieman eri mieltä. Kuten näette, äänestysluettelosta eri kompromissi. Tarkistukset ovat saaneet tukea taakseen. Esimerkiksi mitä tulee veroviranomaisten mahdollisuuteen käyttää tilastotietoa, sen osalta voimme äänestää tyhjää, mutta Jos siis 26 jäsenvaltiota ei ole tässä vielä mukana, koska äänestys toisaalla on vielä kesken. Ehkä varjoesittelijät voivat käyttää nyt vielä asiasta puheenvuoron, jotta tähän saadaan hieman selky- selkeyttä, mutta kiittäisin vielä tässä vaiheessa hyvästä yhteistyöstä. Okei, okay, Selvä. Se oli nopeasti ja pikaisesti esitetty. Jean-Paul, haluatko sinä käyttää puheenvuoron nyt vai odotteletko? Eh, Puheenjohtaja, jos kollega ei ole paikalla, minulla ei ole mitään erityistä sanottavana, niin nyt haluaisin kiittää vain esittelijää, kuten tavallisestikin täällä teemme. Ja nyt eh, nämä eh, kompromissitarkistukset luonnollisesti teemme töitä niiden parissa ja ryhmä tulee äänestämään niistä. Oh, no, we have... no niin, nythän meillä onkin täällä Ulle Schmidtin varamies. Kiitoksia puheenjohtaja, pyrin tekemään parhaani. Kommentti ilman mikrofonia, johon vastaus oli, että älkää kertoko hänelle. No, Ulle haluaisi siis kiittää Hans-Peter Martinia ja muita varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä ja yhteistyöhalukkuudesta. Hän on tyytyväinen kompromisseihin ja kiitollinen siitä, että niinkin monet tarkistukset otettiin huomioon. Hän on tyytyväinen siihen, että tässä äh, mietinnössä pyritään pitämään huoli siitä, että liiallista hallinnollista taakkaa ei koudu yritykselle, kun äh, tilastotietoa kerätään erityisesti PK-yrityksille liiallinen hallinnollinen taakka saattaa vaikuttaa taloudelliseen kasvuun ja ylipäänsäkin pärjäämiseen. Se voi estää sitä. Äh, hän voi olla äh, useimmista asioista samaa mieltä, mutta mitä tulee äh, luottamuksellisen tiedon vaihtoon, siitä on lievää erimielisyyttä. Tilastoja koskeva luottamuksellisuus on tilastojen keruun Mm, oleellinen piirre ja siitä säännellään direktiivissä 223. Jos yritykset ja yksilöt eivät voi luottaa tilastotietoja kerääviin viranomaisiin, Eli jos eivät voi luottaa siihen, että tietoja käytetään vain tilastotarkoituksiin ja luottamuksellisesti, niin ne eivät välttämättä halua antaa tietoa ollenkaan. Alden puolelta haluaisimme äh, tietosuojavalvojalta suosituksen nähdä ennen kuin olemme valmiita laajentamaan asetuksen sovellusalaa. Ja siksi ALDE-ryhmä onkin halunnut kompromissista B erillistä äänestystä ja haluamme, että äänestämme toista osaa vastaan. Tämän lisäksi luottamuksellisen tiedon vaihto tilastotietoja varten saattaa olla tarpeen, mutta sen tulisi olla vapaaehtoista ja tie, tietojen ö, säilyttämisen tulisi kestää korkeintaan kaksi viisi vuotta. Tällä tavalla voitaisiin ottaa huomioon myös tähän hankkeeseen liittyvä pilottihanke. Sen jälkeen, kun tämä viisivuotiskausi on päättynyt, voimme päättää tiedonvaihdon laajentamisesta ja hyvä, jos tästä saadaan aikaan yhteisymmärrys. Ja Lopuksi halu, haluttaisiin, että 19 tarkistuksen, tarkistuksesta äänestä, äänestettäisiin sen puolesta niin, että otettaisiin huomioon sekä tiedon viejä että tuoja, siis, siis ainoastaan viejän Tämä liittyy siis viejän ja tuojan rooliin tiedon vaihdossa. Ja nyt sanon Ullen äidinkielellä, että taksomykke. Okay, thank you. Kiitoksia kovasti. Ja nyt voinen antaa puheenvuoron EPPn edustajalle. Olkaa hyvä. Kyllä. In, parlo a nome anche dell'onorevole Puhun tässä myös Pallonen nimissä. Hän on seurannut tämän mietinnön vaiheita EPP-nimissä. Kiitän esittelijä Martinia ja kaikkia varjoesittelijöitä heidän te- tekemästään työstä. Mietintö on todella tekninen, eikä poliittisesti ole ollut kovinkaan ristiriitainen. Komissio on tarkastellut uudelleen tätä lainsäädäntöä, joka koskee tilastotietoihin ja tilastotiedon keräämistä Lissabonin sopimuksen valossa ja komissio ehdottaa delegoitujen säädösten ja toim- toimenpanosäädösten käyttämistä uuden pyramidirakenteen kautta. Tämä siis korvaisi nykyisen Intrastat-järjestelmän. Komission ehdotus on hyvä, mutta haluamme parantaa sitä entisestään ja tarkistuksilla me olemme pyrkineet korostamaan, että on tärkeää, että delegoidut säädökset eivät ole mukanaan lisäkustannuksia jäsenvaltioille ja myös viranomaisten kustannusten täytyy pysyä minimissään. Tarvitaan parempi määritelmä tilastotiedoille ja tarvitaan parempaa viestintää jäsenvaltioiden välillä. Tämä kaikki on tehty, jotta tavarakauppaan liittyvä tilastotieto saataisiin entistä parempilaatuiseksi. Haluan kiittää kollegoita siitä, että heidän panoksensa kautta teksti on entistä paremmin Ainut epäilyttävä asia on tämä salassa pidettävät tiedot. Se on uusi asia tässä asiassa. Meidän täytyy olla sen osalta ja näiden tietojen vaihdon osalta äärimmäisen varovaisia. Täytyy taata se, että tietoa todella ainoastaan tarpeen vaatiessa vaihdetaan tilastotarkoitukseen. Täytyy estää se, että tietoja ei käytetä eri tarkoitusperiin, olipa kyseessä tutkimus tai verotustavoite. Lopuksi on taattava, että tiedonvaihto tapahtuu luottamuksellisesti eikä mukaan oteta muita tahoja. Tässä olen yhtä mieltä kompromissitarkistuksista ja hyväksyisin Schmidtin ehdotuksen siitä, että säilytys, tietojen säilytysaikaa rajoitettaisiin ja että tiedonvaihdon pitäisi olla vapaaehtoista. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Erä. Paljon kiitoksia. Minäkin pyhyn lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijän siitä, että hän on ottanut mukaan suurin osan tarkistuksista, joita ehdotimme, erityisesti minun ja Liamin rajat ylittävästi tekemään ehdotuksen siitä, että akateemisen tut- akateeminen tutkimus otettaisiin mukaan tilastoihin ja luottamuksellisuuteen. Ja haluaisin myöskin kiittää tarkistuksista, joissa teknisesti kesteltiin delegoituja Minua huolestutti tämä aivan viime 45 tarkistus, jossa komito logian ähm, yhtä pitävyyttä haettiin takaa. Esittelijä on luonnollisesti tätä myöskin ollut tämässä huomioon. Paljon kiitoksia. Okay. Okay, I, I think that we have the commission... No niin. Eiköhän meillä ole täällä myös komission edustaja paikalla. Jos hän haluaa käyttää puheenvuoron, puhukaa lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitoksia kovasti. Komissio on yleisesti ottaen tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen ja siihen, että tuette ehdotustamme. Me luotamme siihen, että jatkokeskustelut Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä mahdollistavat sen, että voimme saada aikaan sujuvan yhteisymmärryksen ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta komissio haluaisi kiinnittää huomionne yhteen problemaattiseen kysymykseen – tarkistus 32 ja siihen liittyvä tarkistus 33. Niissähän puhutaan luottamuksellisen tiedon käyttämisestä verotustarkoituksiin, mutta sehän on tiukassa riski, ristiriidassa ti, tilastoasetuksen 223 kanssa. Ja ylipäänsä se on hyvän tilastotie, tilastojen keruukäytänteiden vastaista. Mitä tulee muutamiin muihin tarkistuksiin, niin me toivomme, että niistä voitaisiin vielä keskustella trilogin aikana. Ja olisi hyvä, jos saisimme aikaan yhteisymmärryksen ja selvyyden asiaan. Muun muassa tilastojen kustannustehokkuus on asia, josta täytyy vielä keskustella. Tämän asianhan tulisi olla samoilla linjoilla 223-direktiivin kanssa ja myös hyvien käytänteiden kanssa. Toiseksi kyse on tilastollisesta luottamuksellisuudesta, tarkastus 10 on kyseessä. Tässä tapauksessa haluaisimme todeta, että tässä on epäjohdonmukaisuutta 223 tekstin kanssa. Tässä ei oteta huomioon sitä, että luottamuksellisuus on käyttäjien mielestä esimerkki hyvistä käytänteistä. Sitten menettelytapoihin liittyvät asiat, tarkistus 14, 40, 44 ja 45 liittyvät delegoituihin säädöksiin. Niiden osalta komissio haluaisi korostaa sitä, että tällä hetkellä ei näytä olevan mitään perustetta sille, että noudatettaisiin yhteisymmärrystä ja instituutioiden välistä sopimusta. Komissio on vakuuttunut siitä, että ekonvaliokunta pohtii tätä asiaa ja kaikkia näitä tarkistuksia vielä toisemman kerran ja perusteellisesti. Kiitoksia. Esittelijä, haluatteko käyttää puheenvuoron? Okei. Okay. Well, thanks again your colleagues and uh, cannot have been a surprise. Kiitoksia jälleen kerran kollegat. Tämä ei ole yllättävää. Äh, kuulemme äh, komissiolta, että tätä neuvottelut käsittelevät ja odotamme, että pääsemme keskustelemaan näistä juuri esiin tulevista asioista tulevina viikkoina. Kiitoksia. Thank you very much. So, um... Kiitoksia kovasti. No niin, nyt äh, me äänestämme ihan piakkoin näistä tarkistuksista kello 17 tar- tarkemmin sanottuna. Ja tarkoitus on käsitellä tätä huhtikuun äh, täysistunnossa. Äänestysaikaa ei voida aikaistaa, koska jäsenet vielä äh, ovat vasta tulossa tänne äänestämään. Eli nyt kun me olemme tässä voittaneet puolisen tuntia, niin ehdotan, että menemme eteenpäin. Menemme minun mietintööni, joka koskee EUn finanssipalvelulainsäädännön johdonmukaisuuden parantamista. Tästähän on keskusteltu vain byrossa toistaiseksi. Ja jos meillä ei ole aikaa lopettaa keskustelujamme ennen kuin äänestys alkaa, niin voimme jatkaa keskustelua äänestyksen jälkeen, mutta ehkä nyt olisi paras, parasta käyttää tämä luppuaika tähän. Hiukan taustaa. Me olemme järjestäneet julkisen kuulemisen vuoden 2013 ensimmäisellä puolikkaalla Haluamme nimittäin parantaa näiden rahoituspalvelulainsäädännön johdonmukaisuutta. Me valmistelimme kyselykaavakkeen, joka perustuu omiin huoliimme ja niihin huoliin, joita eri sidosryhmät meille ovat esittäneet. Me saimme 26 yksilöltä ja järjestöltä vastaukset, kaikki vastaukset on julkaistu valiokunnan verkkosivuilla. Ja tämän konsultaation laajuus ei sisältänyt ähm, aiempaa E, tarkastusta, ESF-tarkastusta. E, Tässä on tarkoitus e, tehdä päätelmiä ja sen jälkeen äänestää luonnoksesta ja ehkäpä toivottavasti saamme vielä ensimandaatilla jatkettua tätä työtä valiokunnassa. Niin minä olen laatinut tämän mietinnön sihteeristön avustuksella, tai ehkä tämä meni toisinpäin. Sihteeristö on laatinut mietinnön ja minä olen avittanut sihteeristöä. Olemme laatineet tämän mietinnön niiden vastausten pohjalta, joita saimme. Ja tässä vedetään lankoja yhteen, pohditaan näitä esiintyviä huolia ja yritetään antaa osvittaa siitä, miten eteenpäin. Ensinnäkin ensimmäinen huoli liittyy siihen, että lainsäädännössä olisi päällekkäisyyttä tai epäjohdonmukaisuutta. Ja, val- ja mietinnössä pyydetäänkin, että komissio pohtisi vielä enemmän vaikutusarvioitaan ja sitä, miten olemassa oleva lainsäädäntö ja uudet ehdotukset mallavat yhteen. Erityisesti ähm, sidosryhmät olivat huolissaan siitä, miten äh, toisiinsa liittyvää lainsäädäntöä äh, käsitellä jatkossa viittaa muun muassa MIFID-direktiiveihin tai muihin vastaaviin, muun muassa INTD- ja PRIPS-lainsäädäntöihin. Eli miten näitä käsitellään jatkossa yhdessä. Sitten sidosryhmät pyysivät selkeän aikatauluun uuden lainsäädännön kehittämiseksi, koska se toisi enemmän varmuutta sidosryhmille. Eli lähtökohtaisesti suositamme, että komissio antaisi ESASille 12 kuukautta ennen kuin säännellyt tekniset standardit voivat tulla voimaan. Ja monet pyysivät myös, että lainsäädännön aikataulutusta priorisoidaan. No, tietysti se, että komission saisi hyväksymään jonkinlainen prioriteetti tälle lainsäädännölle, niin se on asia, jota olemme pyytäneet monenkin otteeseen. Joskus olemme menestyneet paremmin, joskus emme niin hyvin. Sitten kolmanneksi sidosryhmät pyytävät, että instituutiot ottavat johdonmukaisuuden huomioon paitsi EUn akiin sisällä myös EUn sääntöjen ja muiden sääntöjen välillä. Siksi suositammekin, että seuraava parlamentti puuttuu tähän asiaan. Ja yksi keino toimia näin olisi ehkä muodollistaa tarkastus, parlamentaarinen, parlamentaarinen tarkastusmenettely silloin, kun komissio säätää yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Lisäksi haluamme enemmän koordinaatiota DT Marktin osastojen sisällä. Mietinnössä rohkaistaan koordinointia muiden pääosastojen keskenkin. Minä itse olen puhunut tästä asiasta jo aiemminkin muutkin ovat puhuneet tästä aiemminkin, siinä vaiheessa kun komissaareja komissaarien kuulemisessa nimitettiin tai kuultiin ennen heidän nimitystään. Eh, kaiken kaikkiaan on peräänkuulutettu enemmän avoimuutta, läpinäkyvyyttä, kun on tarkastuksessa on tätä peräänkuulutettu. Ja me kyllä tiedämme sen, että aikaa ei ole paljon ja työtä on sitäkin enemmän ja se on aiheuttanut ongelmia, mutta kyllä näihin asioihin pitäisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Myös parlamentin valvontaa lainsäädännön täytäntöön panemisessa tulisi parantaa. Olisi hyvä, jos DG Markt lähettäisi säännönmukaisesti raportteja siitä, kuinka lainsäädäntöä on siirretty jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Tiettyjen lakien osalta näin on ollutkin, kun olemme siirtyneet kohti säänneltyjä teknisiä standardeja, mutta meidän täytyy varmistaa myös se, että täytäntöönpano ylipäänsä paranee kautta linjan. On myös ehdotettu yhtä yhtenäistä koodistoa tai instrumenttia, joka koskee lainsäädäntöä. Tämän varmasti kirvoittivat sellaiset kommentit, jossa peräänkuulutettiin ehkäpä Dodge frank tyyppistä lainsäädäntöä. Monet eivät ole periaatteessa tätä vastustaneet, päinvastoin olivat iloisia tällaisesta ehdotuksesta, mutta olivat huolissaan siitä, olisiko tällainen toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, ja myös pohtivat siihen liittyviä kustannuksia. Me ymmärrämme, että tehtävä olisi kunnianhimoinen, ja onpa minulla henkilökohtaisiakin epäilyksiä. Emmehän me halua saada aikaan epävarmuutta uuteen lainsäädäntöön, mutta me olemme kuitenkin ehdottaneet, että voisimme tilata arvion mahdollisista malleista, malleista siitä, kuinka tällaista koordinaatiota voitaisiin paremmin toteuttaa. Johtopäätös. Odottelen teidän kommenttejanne niin, että voin vielä entisestään parantaa tätä mietintöä. Varmasti seuraava valiokunta saisi tästä arvokasta osvittaa seuraavalle mandaatille tuleville töille. Tämä lainsäädäntökausi on ollut aivan erityislaatuinen, kun meillä on ollut työtä niin, siis sen työmäärän vuoksi, joita meillä on ollut, mutta kyllä meillä on läksyjäkin opittavanamme siitä, kuinka voimme koordinoida työtä paremmin. Tiedän ja ymmärrän sen, että meillä on erilaisia tarkastusklausuuleja, ja ja siksi ehdotukset siitä, kuinka tällaisia tarkastuksia voitaisiin koordinoida, olisivat tervetulleita. Nyt antaisin puheenvuoron ihan kenelle tahansa, joka haluaa vastata tähän mennessä kuultuun. Sven Giegold on varjo, yksi varjoesittelijä. En tiedä, haluaako Jean-Paul kommentoida EPPn puolesta. Ei eikä kukaan muukaan pyydä puheenvuoroa, joten Sven, ole hyvä. Well, <coughs> thanks Sharon for, for drafting this. Kiitoksia Sharon, kiitoksia tämän mietinnön luonnostelusta. On hyvä, että siirrymme eteenpäin tämän asian suhteen. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä teemme tuloksilla. Käytäänkö tässä seurannassa tiettyjä elementtejä mielestäni niin se voisi olla hyödyllistä. Esimerkiksi olisi mielenkiintoista kuulla komissiota ja sitä, mikä heidän mielipiteensä on. Sitten tähän muotoiluun liittyen mielestäni on hyvä viitata siihen, että tämä kuuleminen on järjestetty. En ole varma, että meidän pitäisi itse asiassa ottaa näihin liitteisiin mukaan sidosryhmien kantoja. Tämä myöskin, jos tässä näiden vastaajien äh, jakaumaa tarkastelette, tämä heijastelisi sitä ja tämän vuoksi se voisi olla hiukan kyseenalaistettavaa ja meidän tulisi olla varovaisia. Emme ole koskaan tehneet näin. Sitten sisältöön liittyen olemme samaa mieltä teidän ehdotustenne kanssa. Mielestäni ne ovat hyödyllisiä. Nyt säästän aikaa eikä mennä yksityiskohtiin. Mielestäni on kuitenkin mielenkiintoista tarkastella tiettyjä lisäkohtia. Tässä teette monia huomioita menettelytapaan liittyen. Kaakkostasolla luonnollisesti tarvitaan läpinäkyvyyttä, mutta läpinäkyvyys tiettyjen kolmansien osapuolien toiminnassa on myöskin tärkeää, kuten esimerkiksi lobbareiden. Ja voitaisiin myöskin yksityiskohtaisemmin katsoa sitä, että meillä on hyvin yksityiskohtaista säätelyä lähestulkoon kaikkea koskien. Ja esimerkiksi markkinaperustainen valvonta ja sen rooli, jos meillä olisi vahvempia luottamuksen perustuvia järjestelmiä, ja vahvempaa säädöstöä Tämän vuoksi olisi tervetullutta, että meillä olisi komission ja muiden kanssa avoin kuuleminen ja keskustelua keskenämme, sillä nyt tämä yksityiskohtaisuus ja laajuus on niin suurta, että me emme perustavanluotoisia huolia voi poistaa tiettyjen toimien kohdalla, erityisesti jos monet toimijat, joita me säätelemme, eivät nauti kovin suurta pääoma kantaa ja siksi ne siirtyvät säätelyn toiselle alalle sen sijaan, että säätelyjärjestelmää, joka perustuu luottamukseen ja kannustimiin tarkastelisivat. Tämän vuoksi minusta tämä olisi hyvin mielenkiintoinen ehdotus ja odotan mielenkiinnolla sitä, mitä teemme tämän työn tuloksilla myöhemmin ja kuinka voimme varmistaa, että tämä myöskin kantaa sitten seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta en näe ketään. Kiitoksia kovasti tästä Sven. Ehkä voimme keskustella tästä liitteestä vielä enemmän. Uskoin, että liitteestä, äh, liitteen osalta ainakin kaikki avoimuusasiat olivat ihan ok. Ja Kyllähän kaikki on joka tapauksessa netissä, eiköhän se riitä. Hetkinen nyt, täällä on nyt hälyä. Jos te aiotte keskustella ö, huoneen kulmasta toiseen, niin ö, se ei ole kyllä reilua silloin, kun minä puhun. Menkää ulkopuolelle, jos ö, haluatte keskustella. Kyllähän äänestystä, äänestyksen alla pitääkin keskustella, ei siinä mitään. Niin, Tämän mietinnönhän ei ollut tarkoitus porautua peruslinjauksiin, politiikkoihin, vaan prosessiin. Ehkä olisi hyvä ajatus sisällyttää tänne joitain sellaisia asioita, joita me olemme kehitelleet avoimuudesta puhuttaessa. Tietyt esittelijämmehän ovat olleet tyytyväisiä aina kun ovat saaneet verkkosivulta asiakirjoja ja niin edespäin. Se on, ne ovat olleet hyödyllisiä resursseja ja ne ovat olleet omiaan parantamaan avoimuutta. Me olemme kyllä olleet tässä parlamentissa aika innovatiivisia avoimuuden saralla ja olisi hyvä, jos tästä tulisi seuraavalla mandaatilla ihan sääntö, standardi. Kuulen, mitä sanoitte markkinaperusteisesta vastuullisuudesta. Minähän olen viitannut tähän myös rahoitusraportoinnista puhuttaessa, niin kutsun tätä ikään kuin tällaiseksi munankuoriprosessiksi jos yritysten ulkokuori on hyvin hauras, niin sehän ei koskaan ole hyvä kenenkään kannalta. Tämä ehkä liittyy enemmän tähän politiikkaan kuin prosessiin, mutta varmasti olisi ihan kiintoisa järjestää tästäkin asiasta kuuleminen. Ehkä voisimme järjestää vielä kuulemisen, mutta sitä varten täytyy tietysti löytää sopiva aika. Yritämme sellaisen järjestää. No, joka tapauksessa odottelen tarkastuksia. Ehdotamme, että takarajatarkistukselle olisi 16.12. Ja keskustelisimme niistä tammikuussa 22. päivä ja sen jälkeen äänestäisimme myöhemmin tammikuussa, mutta me voimme toki pidentääkin tätä ää, aikajännettä, koska nythän tämä on, tässähän on kyse oma valiokuntamme mietinnöstä ja meillä on päätösvalta aikatauluihinkin. No niin, se siitä esityslistan kohdasta. Nyt menen puheenjohtajan ilmoituksiin, joita lykkäsin tässä. Nyt minulta häviää jo paperitkin. No niin, eli puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin lausunnot Omnibus asiakirjoista, direktiivien Lissabonisoimisesta, komissio on esittänyt kaksi omnibusehdotusta, jotka, siis, jotka sisältävät koko joukon direktiivejä ja asetuksia. Niissä muutetaan sitä sääntelymenettelyä, joka sisältää tar- valvonnan joko delegoiduksi säädöksiksi tai täytäntöönpanossäädöksiksi, muun muassa e-raha ja tilintarkastussäännöt ja tilastoihin liittyvät säännöt kuuluvat tähän ää, ähm, nippuun. Juri on äh, johtavassa asemassa ja sen aikataulu on aika tiukka. Äänestys järjestetään 17. joulukuuta. ja Jurin ähm, ehdotus äh, perustuu komission ehdotuksen ja valiokuntien vastauksiin niihin. Vastaukset täytyy jättää viimeistään 12.12. Juri on pyytänyt, että nämä vastaukset tulisivat kirjeen muodossa, pikemminkin kuin muodollisen lausunnon muodossa. Se kuitenkin tarkoittaisi sitä, että mitään virallista ekon kantaa ei lausuttaisi. Mitä tulee näihin delegoituja säädöksiä koskeviin asioihin, niin Ekon tulee kyllä laatimaan kaksi muodollista lausuntoa nopealla menettelyllä engla- vain englanniksi, niin että aikataulu on seuraavan kaltainen. Ähm, mietintö jaetaan tänään. Takarajatarkistukselle on 4.12. kello 17. Koska kiire on kova, niin pyydän tarkistuksia ainoastaan englanniksi ja äänestys toteutetaan 9.12. Strasburgissa. Tässä on kyse instituutioiden välisestä asiasta ja siksi äh, ne asiat, joista normaalisti puhun täältä, jäivät ehkä väliin. Jos, jos unohdin jotain, niin pyytäkää minua selvittämään. Sitten trilogit CSDRstä. Meillä oli lyhyt kolmas äh, trilogi 28.11. Tuolloin niin saimme edistystä avointen kohtien osalta ja käsittelimme muun muassa äh, sisäistettyä äh, settlement-asiaa. Ja jos tällainen äh, settlement-asia menee myttyyn, niin silloin jatkamme kirjallisella menettelyllä ennen kuin seuraava trilogi järjestetään 18.12. Mitä tulee pankkien elvyttämispäätöslausumaan, yhdeksäs trilogi järjestettiin 27. marraskuuta ja teimme aika paljon teknistä työtä. Nyt meillä on yhteisymmärrys näköpiirissä kolmansia maita koskevista asioista ja vastuukysymyksistä. Ongelmia oli edelleenkin valtioiden interventioiden osalta ja niiden ja muuta, muutama muukin asia oli, joista ongelmia oli. Seuraava trilogi on huomenna se on kolmas ja sitten kolmas päivä ja yksi trilogi on myös 11.12. Sitten markkinoiden toimintaan liittyviä väärinkäytöksiä koskeva trilogi järjestettiin marraskuun lopussa. Se liittyi muun muassa se liittyy muun muassa väärinkäytösten tutkintaan, sanktioihin, ja sanktioiden julkistamiseen muun muassa. Tällä hetkellä teemme työtä teknisellä tasolla. Pyrimme saamaan tekstin samoille linjoille markkinoilla tapahtuvaa väärinkäytöstä tai väärinkäytöksiä koskevan direktiivin kanssa. Ja nyt teidän täytyy kuunnella tarkkana, koska minun täytyy nyt kuulla 70 säännön mukaisesti tätä valiokuntaa 2003-71 direktiivin muuttamiseksi ja 2009 138 CEC tai EU direktiivin muuttamiseksi. Sehän koskee ö, eläkkeitä ja arvopaperia markkinaviranomaisia ja luottosopimuksia, jotka liittyvät ö, puitteistoihin. Eli tässä on kyse omnibus-asiasta. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sana vain. Omnibus-direktiivistä vakuutusalalla olemme päässeet nyt reippaasti eteenpäin. Tämä muuttaa solvesi direktiiviä jota Peter Skinner – oikeastaan jo kahdella edellisellä vaalikaudella ajoja, josta päätettiin edellisellä kaudella. Nyt ensimmäinen tammikuuta 2018 nämä direktiivit pitää saada täytäntöön ja uskon, että tehdyin muutoksiin Omnibus 2 voimme todella päästä eteenpäin. Pitkän aikavälin Good. se oli ain, viimeinen avoin asia. Ja olemme mielestäni löytäneet senkin osalta nyt hyvän ratkaisun. Mielestäni ratkaisu on käytännönläheinen ja tehokas. Tämä toimenpidepaketti huolehtii siitä, että vaikeissa markkinaolosuhteissa – ja matalan kuoron olosuhteissa voidaan tarjota pitkän aikavälin vakuutustuotteita. Nä, niin, voin, sijoittajat voivat edelleen toimia pitkällä aikavälillä. Mielestäni löytämämme ratkaisu tai ratkaisut olivat välttämättömiä ja haluaisin todella lämpimästi kiittää varjoesittelyitä ja muita tuesta ja yhteistyöstä. Yhteistyö sujui kaiken kaikkiaan hienoissa merkeissä. Omnibus 2 ja Insolvens 2, se, että niillä vastataan nykyvaatimuksiin, esimerkiksi vakuutusalan vakauden ja muun osalta on merkittävä askel eteenpäin. Ja kuten puheenjohtaja jo sanoi, Koreperkin on jo vahvistanut sopimuksen. Nyt parlamentin lingvistijuristit ja neuvoston lingvistijuristit käyvät tekstit vielä läpi. Tähän menee hetkinen. Ja olisi hienoa, että Omnibus 2 saataisiin äänestykseen joko helmi tai viimeistään maaliskuun täysistuntoon. Kiitos. Um, Sven, were you asking for the floor? Niin, pyysitkö puheenvuoroa, Ben? Kyllä. Yleensä en kommentoisi siellä lainkaan, mutta sanon kuitenkin, että en ole koskaan nähnyt, että parlamentti olisi joutunut perääntymään alkuperäisestä kannastaan näin paljon viimeisen äänestyksen ja tämän nykytuloksen välillä on tehnyt, on tapahtunut todella suuria muutoksia vakuuttajien osalta ja tämän lainsäädännön osalta. Siis aikaisemmin Skinnerin mietinnön päätöksellä tässä oli tietty määrä rajaa, 267 miljardia ja nyt vakuutettujen tilanne heikkenee. Valts viittasi markkinoiden vaikeuksiin, ne ovat tosiasiallisia, mutta valitettavasti toimenpiteet, joihin on ryhdytty, eivät kuitenkaan seuraa logiikkaa, jolla olisi mukautettu tilannetta oikealla tavalla, vaan tässä on pikempi, pikemminkin toimittu niin kuin suurten jäsenvaltion lobbarijärjestöt toivoivat. Yhteisestä kannasta ei päästy pitkään aikaan sopimukseen ja loppujen lopuksi haluttiin jonkinlainen ratkaisu ja parlamentti on joutunut peräytymään kannastaan hyvin paljon. suojan näkökulmasta tässä on yksi valon pilkahdus, koska parlamentin vaatimuksesta vakuutusyhtiöt, jotka käyttävät tällaista toimenpidettä, joka tässä on mukana, joutuvat myös julkaisemaan nämä toimensa. Eli tarvitaan avoimuutta ja kuluttajien on saatava tietää, millä vakuutusyhtiöllä on kyllin suuret varat markkinaolosuhteisiin nähden ja mitkä taas eivät selviytyisi. Kiitos. Okay, uh, now for the... Selvä. Ja sitten S ja D-ryhmän puolesta Peter Skinner. Uh, this is a re- siis tässähän on kyse nyt valiokunnan kuulemisesta ja sen jälkeen kun olen antanut puheenvuoron yhdelle varjolle, niin kai on ihan reilua antaa se muillekin. Anteeksi nyt vaan. Peter. Thank you. Yeah, I really do need to just... Kiitoksia kun minun nimeni on lukuihin, eh, jotka ovat miljardeissa liitetty, niin minun on pakko käyttää puheenvuoro. Tiedätte, että minun kantani on ollut johdonmukainen. Minä olen ex post-tarkastelua, ex tarkastelun sijasta pyytänyt. Me olemme tässä eh, viivytelleet eh, asiakirjojen suhteen. Tämä on varmaankin ihan perusteltu ajatus. Ja SNDssä me olemme ajaneet aina kaikkein korkeimpia mahdollisia standardeja, ja ne ovat nyt maailman parhaimpia. Ja tässä kun tarkastelemme sitä, mitä olemme saaneet aikaan, tietyllä tavalla se on melko merkittävää, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa on vaadittu siihen, että olemme päässeet siihen, missä nyt olemme. Viime hetken neuvottelut ovat kaikkein vaikeimmat, kuten tiedätte, me onnistumme vetämään tämän läpi kaikesta huolimatta. Tämä on mielestäni ollut erittäin suuri onnistuminen ja muut asiat pitkän aikavälin takuiden lisäksi ovat myöskin olleet äh, menestys. Olemme onnistuneet välttämään törmäyksen, jossa muut maat ympäri maailman olisivat onnistuneet äh, meitä jarruttamaan. Yritykset onnistuvat tekemään ympäri maailman erittäin hyvin bisnestä ja niillä on nyt tällaisia yhtävastaavuussääntöjä. Me tarvitsemme tämän vuoksi globaalia säätelyä, ja tämä nyt aivan oikeaan suuntaan. Sen sijaan, että me olisi systeemisiä riskejä, me peräännymme ja tälle vakuutusalalle luomme yhtä varmempaa pohjaa. Haluaisin kiittää nyt esittelijää. Tämä on erittäin rakentavaa työtä ollut. Kiitoksia. It was not an easy. Niin, ei tämä trilogi ollut todellakaan helppo. Meidän piti pitää kiinni me kahdeksan tunnin ajan ja onnistuimme saavuttamaan merkittäviä instituutioiden välisiä muutoksia, jotka nekin täytyy sisällyttää tähän kiinnelaina direktiiviin, mortgage credit direktiiviin. Sitähän käsitellään täysistunnossa joulukuussa. En ainakaan nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten oletan, että olemme tyytyväisiä tilanteeseen, eli että Omnibus 2 menee eteenpäin. Kun se on saatu päätökseen, äänestys on helmikuun toisessa direktiivissä ja kiinne lainadirektiivi sitten käsitellään myöhemmin. Siinähän muutetaan sitä asetusta, josta sovittiin Omnibus 2 yhteydessä. Voitteko nostaa kätenne jos, ylös, jos tämä kaikki sopii teille? Kiitos. Vasta-äänet. Vihreät vastustavat. Kaksi vasta-ääntä. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme mennä eteenpäin äänestyskohtaan, mikä se olikaan. No niin, olemmeko valmiit äänestämään? Jean-Paul, haluatko käyttää puheenvuoron? Yeah, vote. Yeah. Just a test. Oh, okay. Can we have a test for? Aha, no, otetaan äh, testiäänestys ensin. Kokeillaan laitteita. Minä en näe yhtään mitään, sanoo puheenjohtaja. Eli meillä on aika lyhyt äänestys tässä edessämme. Voidaanko aloittaa? Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hankala huone äänestää kai se hyväksyttiin kuitenkin. Kompromissi B kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. No tarkistetaan tämä toinen osa koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. En kuitenkaan näe tulosta. 15 puolesta 22 vastaan hylätty. Menemme suulliseen tarkistukseen A. Or A. Ketkä puoltavat? Vastaan olen pahoillani, mutta en minä pysty laskemaan näitä ääniä. Me olemme nyt OR Aassa, suullinen tarkistus A. Äänestetään koneellisesti. OR A. Hylätty 16 puolesta 20 vastaan. Nyt mennään tarkistuksen 9 puolesta vastaan tyhjää. Kai se hylättiin, mutta en minä nähnyt hyvin. Tarkistetaan koneellisesti. Ups. I voted the wrong way. Nyt minä äänestin väärin. No kyllä se silti on hylätty. <laughs> okay. Um, sorry about that. Anteeksi. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Minä olen pahoillani, mutta en minä näe, kun te äänestätte. Tarkistetaan kymppi sähköisesti. Try and do the right, vote the right. Nyt yritän itse painaa oikea nappia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. 45. Ja se hylättiin. Täältä on tosi vaikea nähdä. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta. Vastaan tyhjää. No, tarkistetaan 17, koska en ole ihan varma näinkö kaikki kädet. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Anteeksi. 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus B esideltä vastaan tyhjää hylätty. Kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hoho. Sitten äänestetään koko tekstistä. Hetki vaan. Okay, um, we need to... Nyt täytyy äänestää koko tekstistä näin muutettuna sähköisesti koneäänestys. 26 in... 26 puolesta. Ei ainuttakaan vasta ääntä. 11 tyhjää. Eli voimme lähteä siitä, että nyt äänestämme itse lainsäädäntöehdotuksesta tai päätöslausumasta. Äänestys päättyy. 25 puolesta, ei ainuttakaan tyhjää, 11, ei ainuttakaan vastaan, 11 tyhjää. Nyt meidän ei kuitenkaan tarvitse enää äänestää päätöksestä 20 neuvottelusta neuvoston kanssa, koska tarvitsemme ehdottoman enemmistöä ja meitä ei ole riittävästi paikalla. Eli me emme tee tätä päätöstä tänään. Ehkä voimme palata tähän asiaan maanantaina Strasburgissa, jos meillä on riittävästi läsnäolijoita. Tarvitaan ehdoton enemmistö, jos haluamme äänestää puolesta It may well be rejected. Siis voidaan se, va, voidaan se hylätäkin, koska esittelijä ei ole pyytänyt mandaattia tässä vaiheessa, joten meidän ei tarvitse äänestää. Äänestetään maanantaina Strasburgissa. Okei. Okay, uh... No niin. Tähän loppui valiokunnan kokous.